Kollegat, pyytäisin teitä istumaan. Notre prochain point à l'ordre. Seuraava kohta esityslistalla on tärkeä asia ja se koskee liikennealan digitaalisen alan ja energia-alan rahastointia ja tietysti yhteen toimivuusmekanismin uudelleen tarkastelua. Ja tämä asia tulee käsittelyyn yhteisistunnossamme, mutta myös ITREN kokouksessa ja toivottaisin tervetulleeksi ITRE-valiokunnan jäsenet tänne. Ja Meillä on tietysti tähän erillinen esityslista. Kyseessä on yhteiskokous, jota johtaa ITRE-valiokunnan puheenjohtaja, joka ei pääse paikalle, mutta joka on hyvin edustettuna, ja minä itse. Ja näin toivottaisin teidät tervetulleiksi ja erityisesti Paul Ryypihin toivottaisin tervetulleeksi. Hän on tullut tänne yhteis keskusteluun ja hän voi käyttää puheenvuoron toivossaan. Olkaa hyvä. Recht herzlich äh, dank. Äh. Kiitos puheenjohtaja Dalli ja ITRE-valiokunnan puheenjohtaja Busekia minä tässä edustan. Mehän tiedämme, että ITREn ja TRANin välinen yhteistyö on aina sujunut oikein hyvin ja tässäkin aloitteessa tai tässäkin hankkeessa se heijastuu oikein hyvin. Meillä on yhteneväiset intressit, teemme hyvin tehokasta yhteistyötä ja kolme esittelijää ovat tämän osoittaneet todeksi, että todella voimme tällä alalla tehdä erittäin hyvää yhteistyötä. Virkunen, Marinesku ja Teliska ovat tässä osoittaneet oikein hyvää yhteistyötä ja verkojen Eurooppa on hyvä esimerkki siitä, mitä Eurooppa pystyy saamaan aikaan. Tämä on tärkeää juuri näin vaalien alla. Energiatehokkuus olkoon tässä keskiössä ja niin onkin. Erityisesti liikennealalla näemme, että energiatehokkuus tulee ilmi erityisesti tässä jatkuvassa, jatkuvan ajamisen käsitteessä. Meillä esimerkiksi 5G-verkkoja käyttämällä voitaisiin autonomista ajamista kehittää ja tällä tavoin saada resurssit paremmin käyttöön. Ja sitten tietysti täytyy ottaa huomioon ympäristönäkökulmat, esimerkiksi pienet partikkelit, joita pääsee ilmakehään jarrutuksista – ja eh, tähän esimerkiksi tiheät liikennevalot ovat huono juttu, että jatkuvasti joudutaan jarruttamaan ja näin pienhiukkasia pääsee ilmaan. Tässä on erittäin monia ulottuvuuksia. Sitten mitä energia-alaan tulee, niin ITREhän on tässä ollut hyvin aktiivinen useita mietintöjä. Ja tässä sitten myös eh, muiden toimijoiden kanssa on tehty erittäin tiivistä yhteistyötä. TEN, ETEN, T-verkot ja niin edelleen eri virastot ovat tässä olleet aktiivisia, jotka tällä alalla toimivat. Ja on tärkeää, että digitaalisella sektorilla sitten myös voidaan varmistaa, että liikenteen alallakin saadaan luotua digitaaliset sisämarkkinat ja verkkojen Eurooppaan saadut rahoitukset voidaan valjastaa siten, että voidaan Euroopasta käsin rakentaa todella maailmanlaajuiset liikenneverkostot. Kiitos. Merci beaucoup pour ces... Kiitos. Je salue dans notre commission. kiitoksia näistä sanoista. Äh, valiokuntamme kiittää myöskin alueiden komitea siitä, että teidän esittelijänne on paikalla. Kiitoksia. Ja annan lopuksi teille minuutin puheenvuoron, jotta voisitte kertoa siitä, kuinka alueet tämän aihepiirin näkevät. Ensimmäinen asia esityslistallamme on esityslista tälle yhteiskokoukselle, ellei huomioittavaa ole. Se katsotaan hyväksytyksi ja me aloittaisimme nyt äh, interkonnektio-asiasta. Nyt antaisin heti yhteisesittelijä Marinesko ja Teliska ja tämän jälkeen Itren esittelijä Virkkuselle puheenvuoron. He voivat esitellä aiheen ja tämän jälkeen me aloitamme keskustelun. Meillä on lista. Edustaja Marines, olkaa hyvä. Much, president. Thank you. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos edustaja Ryvi siitä, että olitte täällä tai tulitte tänne paikalle. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia niitä kollegoja, jotka antoivat panoksensa tähän mietitön luonnokseen. Teemme hyvää yhteistyötä ja toivottavasti näin on jatkossakin seuraavien kuukausien aikana, jotta tämä asia saadaan loppuun käsiteltyä. Te olette nähneet ehdotuksemme. Minä puhun ainoastaan kolmesta asiasta. Minä haluaisin alusta alkaen sanoa, että minä en ole Telitskan kanssa äh, puhunut tähän asti, on tehty hyvää yhteistyötä, mutta ensi viikolla taas sitten puhun hänen kanssaan, mutta nämä asiat, ei siis kyllä, kyllä yhteistyö on ollut erinomaista, mutta näin on varmasti jatkossakin, en tiedä mikä ongelma tässä nyt on, niin olen ihan vakuuttunut tästä. Eli otan esille kolme asiaa. Nämä ovat minun ajatukseni ensinnäkin budjetti, talousarviohtajan tiedätte, että on olemassa menettely, jonka eh, esittelijät, jotka käsittelevät monivuotista rahoituskehitystä, ovat tehneet. Tämä koskee sitä, miten pitäisi käsitellä eri eh, lausuntoja eri horisontaalisten politiikan alalla. Jos ajatellaan väliraporttia, joka on tulossa joulukuussa, ja minusta tämä on oikein hyvä toimintatapa. He antoivat meille joitain ajatuksia. Haluaisin kiittää eh, edustaja Enriketä tästä kananotosta, Hän pyysi lisää rahoitusta, mutta kuitenkin pitäytyi eh, nykyiseen verkkoon Euroopan määrään. Ja minä aion puhua nyt kollegojen kanssa ja olen ajatellut, että pitäisi eh, lisätä tätä määrää 20 miljardin verrattuna, siis verrattuna siihen, mitä sanottiin seitsemän vuotta sitten, sanottiin 20 miljardia, meidän kyllä pitäisi tähän asiaan eh, palata, jos silloin ajatellaan, että näin paljon tarvitaan liikenteeseen. Ja varmasti näin me toimimme esittelyiden on Britia Toman ajatusten mukaisesti. Kuten tiedätte, 20 miljardia ehdotettiin vuonna 2011 Ja sitä sitten leikattiin paljon no, siksi, että on nämä keskustelut käyty neuvostossa. Ja nyt on sitten vähän lisätty digitaalialaa. Ja energia-alalla ehkä ihan tarpeeksi mielestäni, mutta käytännössä liikennettä varten on vähemmän kuin nykyisessä verkkoon Euroopassa. Eli tätä minä taas esittäisin. Eli otan tämän esille kollegan kanssa. Ja sitten kohesiopolitiikka. Tämä on mielestäni todella outo tämä ehdotus. Tästä jo puhuttiin Telitskan kanssa. Täällä on siis eh, outo ehdotus, eli että siirrettäisiin kohesiopolitiikasta varoja. 70 prosenttia olisi kansallisen käyttöön ja tämä kävisi niin, että koisopolitiikan maat nämä varat käyttäisivät ja sitten 30 prosenttia menisi itse asiassa Rail Baltica-hankkeeseen. Tämä tällainen tarkoitus tässä on. Minusta emme pysty rahoittamaan yhden maan köyhyyttä käyttämällä toisen maan köyhyyttä. rahat on laskettu tiettyjä menettelyä käyttäen, jonka komissio on esittänyt ja lähdetään liikkeelle näistä eh, perusperiaatteille kunkin alueen BKTstä. Nämä maan sisäiset varat, ei niitä voi siirtää toiseen jäsenvaltioon, vaikka sekin olisi kohesiopolitiikassa mukana. Eli minä pyytäisin, että tämä ehdotus poistettaisiin. Ja sitten oikeusvaltioperiaate, kolmas asia. Mielestäni meidän ei tarvitse puhua oikeusvaltioperiaatteesta kaikissa horisontaalisen mietinnöissä parlamentissa ollaan tätä asiaa valmistelunassa, mutta voin tämän kuitenkin eh, hyväksyä, että se olisi myös verkon mukana, mutta jos pitää oikeusvaltioperiaatteita noudattaa, niin pitää myös maakohtaiset suositukset eh, hyväksyä niitä noudattaa. Näin olisi samanlainen lähestymistapa. Eli tämä ottaisin mukaan tänne mietintöluotokseen. Tässä kaikki. Kiitos. Merci, monsieur Marinescu, et merci. Kiitoksia edustaja Marinescu, kiitoksia, että kunnioitatte aikarajoja. Edustaja Telinska, teillä on puheenvuoro, hyvä. Madame paljon. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, hyvät äh, kanssapuheenjohtajat, hyvät kollegat. Huomasin, että ähm, Van Dallinta tuli pieni provokaatio, äh, joka kohdistui edustaja Marineskuun. Kyllä minä nyt voin olla tässä samaa mieltä, mutta voin vakuuttaa, että me onnistumme työssämme aikarajojen puitteissa voin todeta, että meillä on aina suuri ilo tehdä yhteistyötä sellaisten ihmisten kesken, jotka jakavat samankaltaisen ajattelutavan. Nyt mennäkseni tähän työhön tähän mennessä. Luonnollisesti meillä on hiukan mielipideeroavaisuuksia ja niihin täytyy puuttua. Kuten edustaja Marinescu vihjasikin, hän viittasi yhteen ja meillä on ollut useampia sellaisia, mutta me pyrimme pääsemään kaiken kaikkiaan laajaan luonnokseen, niin että voisimme nopeuttaa tätä työtä. Meillä tulee kuitenkin olemaan myös tarkoituksia, ei vain eriäväisiin mielipiteisiin liittyen, vaan myöskin liittyen siihen, mihin edustaja Marinesku viittasi, nimittäin rahoitukseen. Kun tarkastelemme tilannetta, teho, suurempi tehokkuus, suurempi yhteensopimus, yhteenliittymät näiden kolmen sektorin välillä. Tässä kyseessä ei ole vain äh, sekoitus, vaan se, että meidän täytyisi parhaalla mahdollisella tavalla käyttää varoja, joita meillä on äh, käytössä. Me menemme hiukan tässä verkkojen Euroopan yli. Äh, meidän täytyy niin tehdä, jos haluamme olla tehokkaita ja luonnollisesti. Ähm, Maren ja Hanan kanssa. Me tähän pyrimme. Olen täysin samaa mieltä sen kanssa, mitä juuri todettiin verkon Eurooppaan liittyen. Voimme todeta, että se on menestystarina, mutta se voi toimia vielä paremmin. Se voi olla kuluttajaystävällisempi, yksinkertaisempi kuin se on. Kyseessä ei ole vain se, minkä te nyt näette, vaan kyseessä on myöskin se, joka on vasta työn alla. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi myöskin motivoivia, motivoida jäsenmaita. Ensimmäistä kertaa meidän tulisi toimia niin, että me anna sanktioita niille, jotka eivät tiettyjä rajoja täytä, vaan jos on esimerkiksi lisätty yhteenliittyvyyttä eri sektoreiden välillä tai äm, erilaisia rajat ylittäviä yhteishankkeita joissa on onnistuttu yhdessä suunnittelemaan, mutta myöskin rakentamaan ja toimeenpanemaan asioita. Näissä tapauksissa me tulemme helpottamaan toimia. Ja tässä yhteydessä uskon, että yhteisrahoituksesta voidaan tulla nauttimaan. Komissio on ehdottanut tällaista sekoitusta, jota me tuemme. Me varmastikin tuemme sitä, mutta tämä ei voi olla äh, ikään kuin poliittinen kuori, sillä täytyy olla myöskin merkitystä. me ei voi olla jotakin keinotekoista, että me etsimme projekteja, jotta voisimme varmistaa sen, että tämä sekoitus tapahtuu. Sen täytyy olla täydentävä seikka. Meillä täytyy olla tietynlainen raja tälle sekoitukselle. Meidän täytyy pyrkiä suurempaan tehokkuuteen niin selkeästikin suurin osa näistä projekteista, joista puhumme tässä yhteydessä, erityisesti rautatieteollisuuden alalla, ovat sellaisia projekteja, jotka eivät tuota voittoa. Pidimmepä siitä tai emme. Meidän täytyy siis myöskin tarkastella rahoitusinstrumentteja verkkojen Euroopan ulkopuoleltakin Tämä on toinen asia, jota me olemme tarkastelemassa nyt. Tiedän, että yksi seikka komission ehdotuksessa tulee olemaan jakava. Se tulee jakamaan parlamenttia, myöskin valiokuntia, nimittäin sotilaisalla. Minä puhuisin kaksikäyttöisyydestä mieluummin. Me haluamme varmistaa sen, että kyseessä on kaksikäyttöisyys, ettei meillä ole erityiskategoriaa vain sotilaallisiin tarkoituksiin. Me haluamme varmistaa sen, että me puhumme äh, kuljetuksista ja liikenteestä siviili- ja rahti tarkoituksiin ja perustelluista tapauksista, joissa voidaan käyttää kaksi käyttöisyyttä hyväksi, mutta tässäkin yhteydessä suurempi tehokkuus on avain sana ja tavoitteiden saavuttaminen, kuten Mariana sanoi, Meillä on tiettyjä kysymyksiä, joita täytyy vielä käsitellä meidän kolmen kesken. Olen samaa mieltä siitä, että me tulemme tarkastelemaan tätä mietintöä ja me pyrimme kaikki kolme siihen, että todellakin rajat ylittävästi onnistumme toimimaan, mutta meillä on tiettyjä kysymyksiä, joiden parissa joudumme vielä viettämään aikaa tulevien viikkojen aikana. te tulette näkemään tietynlaisen vision toivottavasti paperille. ja me tulemme odottamaan teidän kommenttejanne tulevat auttamaan tiettyihin asioihin. En nyt mene yksityiskohtaisemmin tällä hetkellä, sillä uskon, että voin jättää sen kanssaesittelijöillemme, mutta minä toivon ja uskon, että me tulemme hyvän tuloksen samaan aikaan. Paljon kiitoksia edustaja Teliska. Nyt edustaja Virkkunen, viisi minuuttia, olkaa hyvä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 En osaa enää käyttää näitä koneita kesäloman jälkeen. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos hyvät kollegat. Haluan kiittää muita esittelijöitä. Minä olen ITREN esittelijä tässä yhteisluonnoksessa ja keskityn digitaalisiin ja energia-asioihin. Kollegani puhuivat jo liikenneasioista, vaikkakin edustaja Telitska sanoi, että olemme tehneet hyvää yhteistyötä me kolme. Tämä on yhteismietintö ja me aina joudumme saavuttamaan konsensuksen. Ja totta kai Itren näkökulmasta liikenneyhteydet ovat erittäin tärkeitä, koska nämä ovat merkittäviä teollisuuden ja teollisuuden kilpailukyvyn näkökulmasta. Ja tässä kaikessa verkkojen Euroopalla on merkittävä rooli. Tiedämme kaikki, miten tärkeitä investoinnit ovat, jotta yhtenäismarkkinat toimivat paremmin, ja tämä myös vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja kilpailukykyä ja, ja yhtenäisyyttä näiden verkkojen suhteen. Ja tämä myös parantaa infrastruktuuria. On tärkeää, että nämä infrastruktuurit ovat rajat ylittäviä luonteeltaan Euroopan laajuisia. Ja kuten nykyiset verkkojen Euroopat, niin ehdotuksessakin on kolme elementtiä, liikenne, energia ja digitaalinen ala. Ja uusi elementti liikenteessä on sotilaallinen ulottuvuus ja myös energia-alalla on uusi ulottuvuus, joka on uusiutuvat energialähteet. Se on mukana nyt Verkkojen Eurooppa-ohjelmassa. Ja sitten meillä on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet sen suhteen, että miten meidän tulisi tavoitella ilmastotavoitteita. 60 prosenttia Verkkojen Euroopan budjetista on osoitettu siihen, että pystymme torjumaan ilmastonmuutosta. Se on hyvin kunnianhimoista, mutta samalla toki hyvin tärkeä tavoite. Ja SEF, anteeksi, verkkojen Eurooppa-ohjelmassa on erittäin tärkeää valita liikenneverkot oikein. Meillä on nämä TEN-T-verkostot, sitten energia-alalla meillä on TEN-E-energiaverkot ja sitten meillä on yhteisen intressin projektit. ITRE-valiokunnassa vastikään äänestettiin näistä energiahankkeista. Meillä on jo olemassa lista siitä, minkälaisia projekteja rahoitamme verkkojen Eurooppa-ohjelmasta. Ja sitten jos tarkastellaan, kuinka verkkojen Eurooppa on toiminut viime vuosien aikana, kun näitä on rahoitettu, olemme rahoittaneet muun muassa isoja kaasuverkkoprojekteja, mutta nyt tulevina vuosina luullakseni nämä isot projektit alkavat olla loppuvaiheessa ja nyt voimme keskittyä enemmän sähköprojektien rahoittamiseen ja myös siihen, että nämä yhteydet toimivat joka suuntaan. On tärkeää, että vaihtoehtoisia uusiutuvia energialähteitä käytetään entistä enemmän ja on tärkeää, että tämä yhteen toimivuus varmistetaan, jotta voidaan varmistaa energia-alan kilpailukyky ja investointien saaminen sille toimialalle. Jos ajatellaan energia- ja liikennealoja, niin näillä aloilla lienee melko selvää, minkälaisiin projekteihin saadaan rahoitusta. Sitten digitaalisuuden alalla erityisesti tuetaan 5G-verkkoja, gigabittiyhteyksiä ja paikallisia verkkoja. Tämä digitaalinen ala ei tässä ole ehkä niin johdonmukainen kuin liikenne- ja energia-alat, mutta tiedämme, että kun me pyrimme rakentamaan tällaista täysin yhteensopivaa ja yhteen toimivaa Eurooppaa, niin meidän täytyy investoida – moniin asioihin digitaalisuuden näkökulmasta. Ja muutos tässä uudessa ohjelmassa on se verrattuna edelliseen, että tässä nyt keskitytään digitaaliseen infrastruktuuriin, koska meillä on myös digitaalisen Euroopan ohjelma olemassa, jonka kautta rahoitetaan muita digitaalisuuden ohjelmia. Eli verkkojen Euroopasta rahoitetaan ainoastaan digitaalista infrastruktuuria. Ja sitten pitää määritellä, minkälaisia projekteja rahoitetaan ja sen takia tarkistus 30 ottaa tämän juuri esiin, että digitaalisella alalla hankkeiden rahoitus määritelmät määritellään tarkemmin. On tärkeää, että rahoitusta ohjataan sellaisiin hankkeisiin, jotka antavat merkittävän panoksen siihen, että eurooppalaiset yhtenäismarkkinat voidaan saattaa loppuun ja että kaikki alat toimivat tiiviisti yhdessä ja toimivat yhdessä ja että kaikin tavoin voidaan tukea yhteiskunnan ja talouden digitaalista muutosta. Ja yksi asia, jota haluaisin kovasti korostaa, on se, että synergian merkityksestä täytyy pitää kiinni. Ja Toki verkkojen Eurooppa-ohjelmat limittyvät toisiinsa ja keskipitkän välin tarkastelussa huomasimme, että pitäisi olla synergioihin enemmän panostusta ja ne pitää nostaa paremmin esille. Eli olisi tärkeää, että löydetään synergioita energian, liikenteen ja digitaalisuuden kesken. Ja tämä on toki tärkeää myös ilmastonmuutoksen torjumisessa. 5G-verkostot näissä liikenne- verkoissa ja myös sitten vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotto. Nämä ovat hyviä esimerkkejä synergioista näiden projektien välillä, kun pyrimme saavuttamaan synergiaa digitaalisten energia- ja liikenneprojektien välillä. Ja tähän pitäisi keskittyä entistä enemmän uudessa ohjelmassa. Kuten tiedätte, meidän aikataulumme on melko tiukka. Tarkistuksia voi lähettää vielä pari viikkoa ja suunnitelma on se, että tästä äänestetään yhteisvaliokuntakokouksessa lokakuussa, joten aikataulu on hyvin kunnianhimoinen, mutta tiedämme kyllä, että asia on kiireellinen tunnemme nämä syyt oikein hyvin ja minä odotan jo innolla keskusteluja kahden valiokunnan kesken ja odotan jo innolla tätä tulevaa yhteistyötä ja odotan tulevia tarkistuksia. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Virkkunen. Avaisin nyt heti keskustelun varjoesittelijöiden kanssa. Tulen olemaan tiukka aikarajojen kanssa kaksi minuuttia ja katkaisin mikrofonin, kun aika loppuu. Edustaja Ajala Sender, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Eh, agradezco mucho a los ponentes este... Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää esittelijöitä tästä ensimmäistä kannanottovuorosta ja voin yhtyä siihen, mitä tässä on esitetty. Eli pitäisi mahdollisimman hyvin saada ainakin 2011 rahoitus takaisin, mutta ehkä voitaisiin puhua myös siitä, miten voitaisiin rahoitusta parantaa. Ja on hienoa, että on erilaisia kimmokkeita eri alueilla, on yhteisyrityksiä, tämä rajat ylittävyys, kaikki nämä ovat hyviä elementtejä, tämä on hyvä viesti ja meidän pitää puhua siitä, millä tavalla leikataan 53 prosentilla tutkimusten yhteisrahoitusta. Tätä olisi vielä parannettava, mutta meidän pitää antaa sellainen viesti tässä uudessa verkkoin Euroopassa, että pitää kertoa, minkälaista kokemusta meillä on ollut. Esirin osalta se ei ollut niin hyvä kuin olisi voinut olla. Näin tämä mm, liittyy myös siihen, voidaanko hyväksyä eh, yhteisrahoitus vai ei, mutta toisaalta liikennealalla ei ollut niin hyviä kokemuksia kuin olisi voinut olla, eli pitää ajatella Invest Europa, mutta vielä oleisempaa on se, että varmistetaan, että liikenne alalla tai muilla vastaavilla aloilla on todellakin eh, lähdetään liikkeelle siitä, mikä meille kuuluu, eikä mulle sektoreille. Ei saadaan kohesiota, niin pitäisi puhua siitä, ei niinkään siitä, että e, sekoittaisiin näitä kansallisia varoja, vaan että pitäisi saada yhteistyötä aikaiseksi. Ja sitten vielä mainitsin, että liitteessä otettaisiin esille vielä yksi Eh, yhteys, joka on unohtunut ykkösen ja kakkosen välillään. tämän eh, Saragossan ja Savunton välinen eh, yhteys, joka kulkee terulin kautta. Haluaisimme saada tämän tänne takaisin. Esitämme tarkistuksia koskee tätä. Kiitos. Uh, Paljon kiitoksia edustaja Alexander. Seuraavaksi edustaja Kumpula Natri, olkaa hyvä. Tervetuloa. Teillä on kaksi minuuttia. Uh, first I would like to thank... Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia kolmea esittelijää. Minä teen töitä Itressä, joten minä keskitän kommenttini energia- ja digitaalialalle ennen kaikkea. Mielestäni tämä mietintö on hyvä pohja keskusteluille ja sille nopealle työlle, jota näiltä kahdelta valiokunnalta odotetaan. Kolme asiaa liittyen mietintöön energiapilari. Asetus on ratkaisevan tärkeä, kun me haluamme nollahiilistää energiajärjestelmäämme, kun me pyrimme luonnostelemaan jotakin uutta, meidän ei pitäisi liikaa unohtaa vanhaa, jotta me voisimme saavuttaa Pariisin sopimuksen ja ilmasto vaatimukset. Meidän täytyy toimia nyt ja siksi meidän täytyy olla varovaisia, kun verkkojen Euroopassa luomme uusia sääntöjä. Meidän täytyy varmistaa se, että kaikki toimimme pyrkivät sektorin vähähiilistämiseen energiasektoriaan osalta meidän täytyy keskittyä uudistuvan energiaan. Mitä tulee rajat ylittäviin hankkeisiin, tämä on tervetullut. Meidän täytyy kiinnittää huomiomme projektien rahoitukseen. Eräät projektit saattavat vaatia enemmän rahoitusta kuin komission tekstissä mitä tulee ITRE-pilariin, kunnianhimoinen lainsäädännön puitteisto korkean tason verkoille ja 5G-verkostolle on tarpeen. Meidän täytyy nyt investoida infrastruktuuriin erityisesti keskittyen 5G. Meidän täytyy investoida keskuksiin, teihin ja runkoverkkoon. Kuten tiedätte, meillä on muitakin hankkeita ja muitakin digitaalihankkeita, kuten Digitaali Eurooppa-ohjelma, e- ESIR ja Euroopan investointipankin hankkeet. Ja meidän täytyy olla hyvin varovaisia ja selviä sääntöjä laatiessamme myöskin siinä, kuinka kommunikoimme asiasta niin, että me sekoita asioita, vaan että säännöt olisivat johdonmukaiset. Sitten synergiaan liittyen tämä on jotakin, missä kahden valiokunnan pitäisi tehdä yhteistyötä, ähm, tiettyjä lisäkuuluja voidaan liittää projekteihin. Tämä on tervetuloa meidän. Meidän täytyy kuitenkin selventää sääntöjä. Paljon kiitoksia. Edustaja Ensinski, kaksi minuuttia. Uh, Kiitos. Minä puhun Robert Zielen nimessä. Hän on meidän varjoesittelijämme. Hän pyytää anteeksi, että ei päässyt tänään paikalle. Hänen pääajatuksensa olivat seuraavat. Esian ryhmä pitää hyvänä ehdotusta siirtymistä, siirtymiseksi verkkojen Euroopan suuntaan. On hyvin tärkeää, että jatkossakin varataan tietty määrä kohesiovaroja eh, seuraavassa monitoissa rahoituskehyksessä verkkojen Euroopan liikennehankkeisiin ja 85 prosenttia pitää pitää jatkossakin, koska on tärkeitä rajat ylittäviä hankkeita ja ne kaikki tarvitsevat samanlaiset säännöt, kokonaismäärä, korva, merkittyä rahaa kohesiovaraista seuraavassa monituissa rahoituskehyksessä pitää pysyä vähintäänkin 2014-2020 MFFn tasolla. Ja tämä määrä, sen pitää olla joka tapauksessa mm, tarpeeksi suuri, että voidaan panna täytäntöön ne käytännössä mm, tai työn alla olevat hankkeet, joita nyt rahoitetaan, esimerkiksi tämä Baltikan hanke Ja jos ajatellaan sitten parempia hankkeita, jotta voitaisiin motivoida jäsenvaltioita jatkamaan, niin 30 prosentin siirron avaaminen kohesiovarojen osalta kaikkien kohesiomaiden kesken. Tämän pitää tapahtua seuraan MFFn alusta eikä vasta 2024, mutta tämä 30 prosenttia sen sijaan olisi pitänyt olla vielä kunnianhimoisempi ehdotus. 50 prosenttia rahoituksesta pitäisi Eh, esittää jaettavaksi eh, kilpailun kautta. ESER on myös sitä mieltä, että sotilaallinen liikkuvuus on oleellinen asia, mutta kohesio maiden hankkeiden tukitaso voisi olla eh, yhteisrahoitusosuudeltaan korkeampi, 60-65 prosenttia. Paljon kiitoksia. Annan nyt naapurillenne edustaja Czesakille puheenvuoron. Dziękuję bardzo. E, dziękuję również posłom sprawozdawcom za ich pracę nad... Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, haluaisin lämpimästi kiittää myös kaikkia esittelijöitä. Ja on hienoa, että esittelijät pyrkivät yksinkertaistamaan tätä monimutkaista ohjelmaa. Edustaja Telitskahan tästä puhui. Ja todellakin on syytä yksinkertaistaa täytäntöönpanosääntöjä ja antaa kaikin tavoin tukea eri alojen väliselle yhteistyölle. Ja on tärkeää, että synergiaa kolmen pilarin välillä vahvistetaan tässä ohjelmassa. Se on oikein hyvä pyrkimys. Ja tärkeää on myös tehdä yhteistyötä muiden rahoitusvälineiden, kuten kohesiorahaston kanssa. Ja tärkeää on, että keskitytään liikkuvuuteen ja innovaatioon energia- ja liikennealoilla. Kaiken toiminnan pitää olla johdonmukaista. Mitä energia-alaan tulee, niin haluaisin nostaa esille pari kysymystä. Ensiksi, mitä tulee tukikelpoisiin hankkeisiin, niin niiden kohdalla olisi syytä – laajentaa tukikelpoisuutta ja ottaa huomioon myös rajat ylittävät hankkeet entistä paremmin. Meillä on paljonkin projekteja, joissa jaamme savat, samat pyrkimykset ja olisi syytä erityisesti tukea näitä rajat ylittäviä projekteja niistä voi olla paljon hyötyä ja rajat ylittävillä hankkeilla voi olla merkittäviä vaikutuksia energiamarkkinoille. Euroopan pitäisi todella keskittyä näihin. Ja sitten toiseksi, mitä tulee vetyyn ja kaasuun. Nämähän ovat hyvin tärkeitä polttoainevaihtoehtoja tulevaisuutta silmällä pitää, mutta älkäämme unohtako sitä tosiasiaa, että joissakin jäsenmaissa kaasuinfrastruktuuri, aivan kuten täällä jo mainittiinkin, vaatii todella suurta parannusta tai sellainen pitää ylipäätään rakentaa, eli tätäkin pitäisi pohtia. Ja sitten pitää muistaa tavoitteet, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan. Maakaasu on merkittävässä roolissa monissa jäsenmaissa, erityisesti itäisen Euroopan EU-maissa. Ja me voimme tällä politiikalla myös torjua ilmastonmuutosta oikein hyvin. Peter. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Petersen, missä hän on. Edustaja Vieu ei taida olla paikalla. Edustaja Silvanga, tervetuloa valiokuntaan. Vale, gracias, señora presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Niin, ilmaston vastaista politiikkaa ei voi peittää kauniin sanoin ja haluaisin sanoa, että tästä on esimerkkinä Nikona Ujon ero Ranskan energiasiirtymä. Ministeri hän sanoi, että tämä uusi liberalismi, jota Macron ajaa ja Euroopan instituutiot, nämä ovat nimenomaan vastuussa eh, nykyistä muutoksista. Kun tämän sanon, niin ei tämä varmaan ketään yllätä, mutta kun tämän sanoo se henkilö, joka on Ranskan energiapolitiikkaa ajanut yli vuoden, niin tämän pitäisi saada meidät kyllä ajattelemaan asiaa, tekemään jotain. Ja tässä mielessä, jos ajatellaan uutta verkon Eurooppa-ehdotusta, niin tässä on kyllä sama tilanne se, että on ilmaston vastaista politiikkaa, ei tätä voida peittää kauniin sanoin. Täällä ehdotetaan esimerkiksi, että 70 prosenttia eh, budjetista varataan ilmastotavoitteisiin, mutta sitten 40 tai 60 prosenttia, mutta muut 40 prosenttia jätetään ilmaan. Ja sitten jos ajatellaan ilmastotavoitteiden kanssa eh, yhden mukaisuutta, niin tämä on hyvin epämääräistä. Tämä kaikki kriteerit eivät selviä ja tämä koskee uudistuvia energialähteitä. Ja vielä pahempi asia on se, että tässä jätetään ovi auki sillä tavalla, että nämä niin kutsutut uudistuvat energialähteet, niitä tuolla voitaisiin pitää uudistuvina energialähteinä. Ja sitten täällä on suuri määrä äh, rahaa, jotka on varattu energiahankkeisiin, jotka on kuitenkin käytetty kaasuhankkeisiin. Ja tähän ei ole tulossa nyt nykyehdotuksen pohjalta mitään muutosta. Ja tämä tarkoittaisi ehkä sitä, että unohtuu se, mihin komission jäsen jo aikaisemmassa keskustelussamme eh, sitoutui kun tästä asiasta puhuttiin. Niin on harmi, että mietinnössä ei ole näitä puutteita korjattu. Meidän pitäisi ne korjata ja meidän ryhmämme on huolestunut siitä, että tässä ajetaan infrastruktuurien, liikenneinfrastruktuurien siviili- ja sotilaskäyttöön yhdistämistä. Me teemme tarkistuksia näihin asioihin liittyen. Ei pidä puhua ainoastaan puhua ilmastosta, vaan sitä pitää todellakin suojella. Kiitos. Si, à vous. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kramer, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Vielen Dank. Äh, wenn andere Sektoren... Kiitos. Kun muut toimialat tai tarvitsevat rahaa, niin aina ne otetaan liikenteestä. Kun Junckerin rahastoja rahoitettiin, niin aina rahaa otettiin liikenteeltä. Ja nyt sotilaallinen ala tarvitsee rahaa ja taas ajatellaan, että otetaan se liikenteestä. Ja täytyy muistaa, että sotilaallisella alalla yhteistyö jäsenmaiden välillä ei ole mitenkään optimaalista ja vielä vähemmän liikenteessä. Meidän täytyy TNT-verkot saada kuntoon ennen kuin tällaista voidaan edes ottaa esille. Tämä ei ole vielä valmis. Jos ajatellaan rautatiekäytävää äh, Krakovasta, Breslaun kautta äh, Saksan rana, rajalle, niin se on nyt sähköistetty. Hyvä niin. Saksalaiset ovat tehneet Kotbussiin asti tuon käytävän ja sitten tuo 50 kilometriä pätkä tuossa välissä ei ole sähköistetty ja siinä, äh, siinä sitten ra, äh, matkanopeus äh, romahtaa aivan täysin. Tämä on ihan hullua. Ja 25 vuotta sitten puhuttiin paljon rautatieyhteyksistä, ja ne eivät ole onnistuneet ainakaan tuolla itäisessä Euroopassa Saksan rajalla, koska yhteistyö puuttuu. Ja ihan monissa maissa on olemassa rautatieyhteyksissä joku alle kilometrin mittainen pätkä, eh, joka, joka estää sujuvan matkanteon esimerkiksi Brysselistä rautatievirastoon. Tämä on ihan hullua. Ennen kuin nämä liikenneverkostot saadaan kuntoon, niin neistä rahaa voidaan muualle ottaa näistä verkoista. Ja miettikää nyt vaikkapa Torinon rautatieyhteyksiä. Ne ovat aivan, aivan älyttömän kalliita. Gotthardin tunnelia rahoitetaan Sveitsistä, hyvä niin, mutta sitten taas Saksan puolella ei saada rahaa. Brenner Baasisen tunnelista myöskin yhteydet eivät toimi. Münchenistä ei tänne Brennerin tunneliin edes pääse kunnolla. Ihan järjetöntä. Ja tällaisia esimerkkejä on ympäri Eurooppaa. Ja tämä on rakennusalan järjestöjen ja lobbareiden ja pankkilobbareiden asia. Ne eivät anna liikenteen kehittyä. Ja muistakaamme, että rautatiesektori on ainoa sektori, jolla CO2-päästöt ovat nousseet viime vuosina 28 prosenttia. Aivan järjetöntä. Ja meidän täytyy todellakin keskittyä siihen, että nämä rautatieverkot ja muut liikenneverkot saadaan kuntoon ennen kuin voidaan puhua mistään muusta. Nämä ulkoiset kustannukset ovat niin suuria. Ilmastonmuutosta pitää torjua. Mitä enemmän me tänä päivänä teette, sitä vähemmän meidän täytyy maksaa huomenna. Ja liikenne on juuri se sektori, jolla voidaan torjua ilmastonmuutosta ja vähentää päästöjä, mutta tämä todella vaatii jäsenmaiden ja kaikkien toimijoiden välistä yhteistyötä. Tämä pitää saattaa kuntoon ennen kuin voidaan puhua mistään muusta. Ja totta kai me investoimme uusprojekteihin, uusrakentamiseen Belgiassa esimerkiksi ähm, näitä on. Ja ei tämä kaikkialla toimi niin hyvin. Ja totta kai rahaa säästyy, mutta se on lyhytnäköistä. Meidän täytyy ensiksi saattaa nämä liikenneinfrastruktuurit kuntoon ja sitten voidaan alkaa puhua laajentamisesta. Eli täytyy oppia tehdyistä virheistä ennen kuin kylvämme rahaa joka suuntaan. Monsieur Marcelisi, bienvenue. Paljon kiitoksia. Edustaja Marcelisi, tervetuloa tänne valiokuntaan. Teillä on kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Muchas gracias a Kiitos oikein paljon esittelijöille erityisesti edustaja Virkkuselle, jos ajatellaan ITRE-asioita. Ja haluaisin kiittää niistä ehdotuksista, jotka täällä on tehty, erityisesti kulujen eh, läpinäkyvyys ja synergioiden lisääminen, jotta voidaan todellakin käyttää hyväksi digitalisaation mahdollisuudet. Ja komission ehdotus, siinä on sellaisia osia, että olisi osio, joka koskee nimenomaan ilmastokuluja. Näiden pitäisi olla sataprosenttisesti Pariisin sopimuksen linjoilla ja ne pitää ottaa mukaan tekstin lainsäädäntöosaan sanat eivät riitä, tarvitaan tekoja ja sitten tarvitaan myös selkeitä kriteerejä niin, että julkiset varat, jotka eh, verkon Euroopassa käytetään, käytettäisiin todellakin vastuullisesti. Emme siis halua lisää fossiilisten polttoainehankkeita tai suuria öljyjohtoja. Me haluamme tehokkaita, tehokkaan energian projekteja. Ja haluaisin myös korostaa sitä, että on korostettava rajat ylittäviä uusiutuvia energian lähdehankkeita ja tarvitaan myös paikallisia, pienimuotoisia, innovoivia hankkeita. On tärkeää saada tutkimuksia, jotta voidaan lisätä investointeja yksityisiä erityisesti ja sekä yrityksiä. Ja tässä mielessä tarvitaan selkeä viittaus itressä tähän asiaan. Ja minä oikein mielelläni jatkossakin teen yhteistyötä esittelyiden kanssa, sillä tämä on sellainen väline, joka todellakin tekee mahdolliseksi siirtymisen sanoista tekoon ja vihdoin voidaan toimia niin kuin olisi pitänyt eh, jo aikaisemmin ajatellaan sitä, mitä on tapahtunut, niin nyt pitää todellakin nopeuttaa vauhtia, jotta voidaan ilmastonmuutosta torjua tehokkaasti. Monsieur Marcellesi, la parole... Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Demaat, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa siinä, että infrastruktuuriteema liikenteen alla Euroopassa on jotakin, mihin pitäisi keskittyä. Erityisesti meidän pitäisi keskittyä tehokkuuteen ja kestävään kehitykseen, mutta meidän täytyy myöskin ottaa huomioon kansalaisen turvallisuus. Hyvät kollegat, äh, tässä haluaisin todeta, että meille ähm, Gelovan eh, sillan romahtaminen on yhä avoin haava. Se aiheutti yli 40 kuolonuhria. Ja täytyy sanoa, että vuonna 2018 on täysin mahdotonta hyväksyä, että Euroopassa ihmisiä kuolee, koska infrastruktuuri on vanhaa ja silta romahtaa eh, turvallisuusminimiäkään ei ole turvattu. Turvallisuuden täytyy olla siis verkkojen Euroopassa etusijalla ja meidän täytyy kiinnittää siihen erityistä huomiota, kun aloitamme infrastruktuuriprojekteja, uusia sellaisia tai jatkamme jo olemassa olevia. Vaikuttaa siltä, että komissio on vielä kaukana tarvittavasta rahoituksesta, jotta me voisimme saavuttaa tavoitteen 2030 mennessä. Se, että keskitytään vain liikennealaan, vaatisi 12,8 miljardia ja tämän lisäksi tarvitsemme lisää 6 miljardia euroa liikkuvuuteen ja kohesioon. Viime ohjelma kaudella kuitenkin olemme joutuneet rahoittamaan näitä hankkeita vain epäsuorista rahoituslähteistä ja me haluaisimme myöskin Etelä-Eurooppaan reilumpaa rahoitusjakaumaa investointeja on myöskin jäänyt jumiin. Tämä liittyy rahoituskapasiteettiin. tarvitsemme lisää joustavuutta, jotta voisimme taata investointien toimivuuden. Tarvitsemme myöskin yhteisrahoitusosuuksiin lisää läpinäkyvyyttä ja meidän tulisi myöskin muuttaa Ähm, rahoituskelpoisuusehtoja, mitä tulee esittelijöiden tekstiin. Me tarvitsemme myöskin erilaisia rahoitusvälineitä ja meidän täytyy tässä yhteydessä kiinnittää huomio äh, myöskin sotilasalan mahdollisuuksiin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Petersen, olkaa hyvä. Anteeksi, etten pyytänyt puheenvuoroa aikaisemmin. Tosiaankin edustaja Petersen ei päässyt paikalle tänään. Ja häntä erityisesti harmittaa, koska hänen mielestään verkkojen Eurooppa on todella hieno mahdollisuus Euroopalle. Valitettavasti hän ei päässyt tänne keskusteluun mukaan, koska verkkojen Euroopan hänen mielestään todella hyvä väline, jolla voidaan saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Haluan tässä kiittää kaikkia asianosaisia. Ja energia-alasta sanoisin verkkojen Euroopan suhteen, että edustaja Petersen pitää hyvinä näitä tärkeitä tarkistuksia, mutta ensiksi pari huomautusta. Ensiksi tarkistuksesta kaksi, mitä tulee kaasuinfrastruktuuriin ja vaihtoehtoisiin energialähteisiin. Tässä Petersen on sitä mieltä, että pitää pitääkin korkeasta kunnianhimon tasosta. Sitten tarkistus kolme, missä puhutaan näistä hankkeista, niin täytyy kunnianhimoa nostaa yli 10 prosentin. Ja sitten tarkistus 43 yhteisrahoituksesta. Edustaja Petersen korostaa, että tarvitaan julkista sitoutumista, jotta voidaan houkutella myös yksityisiä rahoittajia. Ja tässä siis huomautukseni edustaja Petersenin puolesta. Je redonne la parole à Madame Amato. Antaisin edustaja Damatolle uudelleen puheenvuoron. Hän käyttää puheenvuoron edustaja Tamburanon puolesta. Olkaa hyvä. Joo. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä käytän puheenvuoron Dario Tamburanon puolesta. Hän on varjoesittelijä. ITRE-valiokunnassa hän pahoittelee, ettei päässyt paikalle, mutta haluaa välittää seuraavan viestin. Hän kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta. Siellä on komission tekstin verrattuna ja miellyttäviä parannuksia esimerkiksi kyberturvallisuuteen liittyen ja energia-alan liittyen kun tarkastelemme energia- digitaalialaa. Me tarvitsemme myöskin näissä ohjelmissa rahoituksen valvontaa. Haluaisin vahvistaa näitä seikkoja erityisesti, mitä tulee ilmasto- ja ympäristöulottuvuuteen, jotta me antaisimme tulosta puheillemme Pariisin sopimuksen jälkeen ja näin olisimme energiapaketin linjoilla. Meidän täytyy välttää erityisesti sitä loukkua, että me jäämme vain fossiilisiin infrastruktuureihin jumiin. Mitä tulee ilmastotavoitteisiin, 25-30 prosenttia meidän tulisi siirtyä. Meidän tulisi myöskin kasvattaa verkkojen Euroopan ilmastointiosuutta. Meidän täytyy myöskin muokata niitä osioita, jotka saattavat olla ilmastoseikkojen kanssa ristiriidassa. Mitä tulee fossiilisiin investointeihin tässä, vuoteen 2050 mennessä tason pitäisi olla nolla. <clears throat> Meidän tulisi myöskin vahvistaa energiatehokkuusulottuvuutta efficiency first periaatteen mukaisesti ja ottaa mukaan myöskin suuria energiatehokkuusprojekteja verkkojen Euroopan alle. Näihin liittyvät älykkäät verkostot ja ilmastoprojektit, joita pitäisi rahoittaa niin, että vältämme viher pesun vaaran, erityisesti fossiilisiin polttoaineisiin liittyen. Tässä yhteydessä meidän täytyy tarkastella myöskin hankkeiden rahoitusta. Kollega tulee välittämään nämä huomiot vielä kirjallisessa muodossa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Dama. Tosiaan antaisin kollegoillemme puheenvuorot. He voivat antaa oman panoksensa tähän keskusteluun. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Delli. Ja ITRE valiokunta on myös ollut järjestämässä tätä tilaisuutta ja niinpä ollen on tärkeää, että myös ITRE-valiokuntakin voi sitten jakaa puheenvuoroja täällä. Ja aika moni on tässä pyytänyt puheenvuoroa ja näin ollen pidämme puheenvuorot yhdessä minuutissa, jotta pääsemme lounaalle kello 12.30. Ensimmäisenä edustaja Blitte, olkaa hyvä. Edustaja Henkeä, teidän puheenvuoro. bref sur un seul point. Ihan lyhyesti siis yksi ainoa asia. Ensinnäkin infrastruktuuritarpeita on valtavasti ja toiseksi jäsenvaltiot eivät ole pystyneet pitämään niitä hyvässä kunnossa. Ja sitten kolmanneksi verkon Euroopan väline on menestys. Tämä on selvää. Sille ei ole varattu tarpeeksi rahaa koska meillä ei ole todellakaan ollut tarpeeksi rahaa. Meillä on valtavia tarpeita jatkossakin. Meillä on tiukka budjetti ja on hyvin vaikea löytää lisävaroja. Ja sitten viimeinen kommentti tämän kohesio rahaston mukaan ottaminen on toiminut hyvin ja kohdasjumät tämän myöntävät ja siitä syystä aion tarkistuksella ehdottaa, että saataisiin 20 miljardia kilpailukykyrahastosta verkkoon Euroopan välineeseen samalla tavalla, kun on tehty kohesiorahaston osalta ja näin voitaisiin saada puolempi kirjekuori, että voidaan vastata meidän tarpeisimme. Ja recht herzlichen Dank. Äh, nächster ist... Kiitos ja sitten edustaja Kelly. Thank you very much and thanks to the speaker. Kiitos ja kiitos puheenvuoron käyttäjille. Verkkojen Eurooppa on todella hyvä väline ja se viitoittaa myös tietämme tulevaisuuteen ja tuen täysin näitä pyrkimyksiä. Pari kohtaa haluaisin kuitenkin nostaa esille. Ensiksi Pavel mainitsi puheenvuoronsa alussa noiden rautatieyhteyden yhteyksien rahoittamisesta ja sitä, että rautatiet tekevät tappiota. Ja minusta tämä on asia, johon pitää kiinnittää huomiota. Ja me emme saa mitään aikaiseksi, jos, jos, jos todellakin rautatiet tekevät tappiota. Ja tämä on asia, johon Euroopan unioni ei välttämättä pysty ottamaan kantaa. Meillä ei ole tarpeeksi resursseja hoitaaksemme kaikki nämä asiat, että torjuisimme ilmastonmuutosta ja muuta. Ja haluaisin tässä yhteydessä vain todeta, että kasvuliikenteen alalla, erityisesti tieliikenteen alalla, ei ole kestävää. Meidän täytyy saada liikenne pois teiltä ja sen takia muita liikennemuotoja täytyy kehittää ja niiden rahoitus on ollut varsin vähäistä toistaiseksi omassa maalipiirissäni. Kookin satama ja Shannonin raideliikenne, kaikki nämä, jos nämä olisi saatu kuntoon asianmukaisilla investoinneilla, niin ilmastonmuutosta olisi voitu torjua ja olisi myös parannettu paikallista infrastruktuuria, joka on tärkeää myös ilmaston näkökulmasta ja myös energiaturvallisuuden näkökulmasta. Kiitos ja sitten edustaja Kaala. Vielen Dank. Ähm, wir haben ja im laufenden Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Meillä on verkkojen Euroopassa hyvin merkittävä investointihaara 20 prosenttia investoinneista melun suojaan. On tärkeää, että melua vähennetään, melulta suojaudutaan esimerkiksi melumuurein ja nopeusrajoituksin. Ja esittelijähän totesi, että komissio on todennut, että tämä ei, tätä tavoitetta ei ole vielä saavutettu, että melua on edelleen liikaa ja että melua pitäisi edelleen vähentää. Tämä ansaitsee lisärahoitusta ja sitten vielä tämä sotilaallinen ulottuvuus. Tämä on nyt tuotu mukaan tähän tekstiin. Ja äh, esittelijä totesi, että kyse on nimenomaan käyttötilanteista, ei ainoastaan sotilaallisesta käytöstä, vaan, vaan molemminpuolisesta. Ja on tärkeää, että sotilaallista liikkuvuutta myös parannetaan ja totta kai silloin paranee muutkin yhteydet, esimerkiksi Sleesian ja Kotpusin väliset eh, puutteelliset yhteydet, niin tämähän tietysti palvelee muitakin liikennekäyttäjiä myös Rotterdamin ympärille ja niin edelleen. On tärkeää, että nämä yhteydet saadaan kuntoon ja ne palvelevat myös sotilasalaa, vaikka kaikki siitä ei pitäisikään. Kiitos ja sitten eh, edustaja Van Brandt. Mr. President, I just... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin korostaa vain yhtä tärkeää asiaa. Minä tulen puhumaan energiaa kysymyksistä. Yleisesti ottaen uskoakseni suurin osa ihmisistä täällä salissa on samaa mieltä siitä, että ei ole kovinkaan tehokasta ottaa veronmaksajien rahaa ja rahoittaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä tulevaisuudessa. Niiden avulla me olemme suurin osa meistä ilmastosopimusten kanssa samoilla linjoilla. 60 prosenttia verkkojen Euroopan energiarahoituksesta on viimeisen neljän vuoden aikana mennyt kaasuun. Tähän on ollut hyviä syitä. Meistä piti tehdä riippumattomampia muuhun maailmaan nähden. Ähm, meidän piti olla riippumattomia. Tämä on nyt muuttunut äh, meidän täytyy muuttaa tilannetta. Ja Pariisin ilmastosopimus on verkkojen Euroopan puitteistosta osa. Se on nimenomaan se puitteisto, jossa meidän täytyy toimia ja siksi meidän täytyy nyt kasvattaa tätä kunnianhimon tasoa. Kiitos sitten edustaja Rivolt. Merci, merci beaucoup. Kiitos oikein paljon. Minä olen täysin niiden tarkistusten takana, joiden mielestä pitäisi olla 10 prosenttia korkeintaan näille eh, liikennehankkeille. Meidän on tukia sellaisille aloille, joissa tarvitaan julkisen sektorin pitkän aikavälin sitoumusta, jos ajatellaan sitten yksinkertaistamistavoitteita, niin ehkä voitaisiin poistaa tämä jäsenvaltioiden etukäteishyväksyntä, kun hankkeita esitetään johonkin tarjouskilpailuun. Olisi hyvä antaa tukea alueille ja paikallisille toimijoille, niin että ne voisivat tehdä ehdotuksia komissiolle ilman, että ensin pitäisi saada hallituksen hyväksyntää. Näin voitaisiin helpommin saada alueet mukaan näiden verkosten kehittämiseen ja myös verkon Eurooppa näkyisi paremmin alueilla. Jos ajatellaan prioriteetteja toimia, jotka tarvitsevat tukea, niin pitäisi ottaa mukaan sellaiset toimet, joilla parannetaan eh, liikennepalveluita niin, että eh, parantaa yhteyksiä eh, kaupunkien ja maaseutualueiden ja syrjäisten välillä. Kiitos edustaja Van de Kamp. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos kolmelle esittelijälle. Tässä todellakin nyt täytetään aukkoja pyritään saamaan rahoitus kuntoon seuraavaa vuosituhatta varten. Mitään suurta ilonaihetta tässä nyt ei ole. Nimittäin ra- raideliikenne, vesiliikenne, kanaaliliikenne, nämähän vain rappeutuvat. Tässä puhutaan hienoista asioista, mutta rautatieliikenne ja ainakin sisävesiliikenne ovat tappiokierteessä ja heikkenevät. Meillä on tarkistuksia tältä osin. Ja toiseksi kohesiorahastojen panos. Ymmärrän, että komissio haluaa uudistaa asioita, saada enemmän kilpailua, torjua ilmastonmuutosta ja näin edelleen. Mutta pitäkäämme mielessä, että kohesio rahaston muut rahoituskohteet eivät tässä vaarannu. Ja jos sitten rajoitetaan rahoitusta, niin silloin se tietysti vaikeuttaa toimintaa. Olen samaa mieltä e, näistä sotilaallisista asioista. On hyvä, että kaksikäyttö tarkoitusta tuetaan ja sotilaallistakin alaa tässä tuetaan, hyvä näin, mutta minua häiritsee se, että verkojen Euroopan tavoitteet ovat hyvin epämääräiset ja tämä tarkoittaa sitä, että parlamentilla on vähemmän sananvaltaa ja komissiolla on sitten oikeus täyttää tyhjät kohdat ja tehdä tulkintoja. Meillä pitäisi olla enemmän sananvaltaa ja kun sitten tarjouspyynnöt avataan, niin silloin meilläkin pitäisi olla oma roolimme. Tämä asia on muutenkin vähän epäselvä, koska monet hankkeet eivät edes tiedä, koska näitä tarjouskilpailuja on. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää ennen kaikkea esittelyitä ja haluaisin kiittää tästä tekstistä. Haluaisin korostaa liikennesektorin tärkeyttä ja TEN-T-ydinverkon luomista, ei vain tämän kouraosion osalta, ydinverkon osalta, vaan koko verkoston. Ja tämän lisäksi rajat ylittävät infrastruktuurihankkeet ovat tärkeitä, ne ovat saaneet rahoitusta, kuten esimerkiksi Lyonin ja Torinin välinen yhteys, mutta meidän täytyy olla tässä johdonmukaisia. Emme voi sanoa, että haluamme toisaalta vähentää päästöjä ja toisaalta olla äm, noudattamatta sellaisia sopimuksia, jotka nimenomaan ä, äh, koskevat ä, äh, ympäristön suojelua. Ja mitä tulee tähän ä, äh, Genovan sillan romahtamiseen, johon puheenjohtaja viittasi, meidän täytyy ennen kaikkea ottaa huomioon kansalaisten turvallisuus alalla, eikä vain tehokkuus. Kiitoksia. Kiitos. Pitäydytte hyvin puheenajassa. Edustaja Van Dalen. Eh, budget. Kiitos puheenjohtaja. Kolme seikkaa. Ensinnäkin budjetti suuri jäsenvaltio poistuu unionista ensi vuonna ja se vaikuttaa budjettiin. Ja toiseksi tämä sotilasulottuvuus on puhuttu kaksi käytöstä. Kaikki ne, jotka tuntevat ilmaliikennealan, tietävät, että kaksi käyttö ei aina tarkoita eh, tehokkuutta, jos ajatellaan lentokenttiä. Ja nyt kun puhutaan puolustusalasta, niin ei pidä ajatella vain EUn eh, mainetta, vaan pitää toimia tehokkaasti. Meillä on sisämaan eh, hankkeita, jotka ovat hyviä sisävesikuljetusten osalta, mutta tämän pitää koskea myös maantiekuljetuksia. Edustaja Castaldo, kaksi minuuttia. Grazie mille, presidente, kollegi. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Verkkojen Eurooppa-mekanismi rahoittaa sellaisia hankkeita, joiden tarkoituksena on kattaa liikenteen, energian ja ähm, internet verkon alueella olevia puutteita Euroopassa. Tässä yhteydessä meidän täytyisi nopeuttaa parlamentin keskusteluamme, kuten todettua CD-valiokunta sotilaallisen liikkuvuuden alalla – on antanut lausunnon ja minä tulen käsittämään tämän myöskin niin Sotilaallinen liikkuvuus sinänsä ei voi olla olemassa ilman, että meillä on vahvaa siviilialan kanssa tapahtuvaa synergiaa. On tarpeen luoda infrastruktuuria, mutta onko se tarpeen luoda vain sotilasalalle? Tällähän on olemassa myöskin siviilikäyttö, tiet, rautatiet, sillat, satamat. Meidän täytyy rahoittaa sellaista infrastruktuuria, joka on kaksikäyttöistä, siviili- ja sotilaskäyttöistä, joka siis sopii myöskin sotilaallisiin käyttömahdollisuuksiin. Meidän täytyy tässä yhdessä myöskin tukea monia äm, alueyhteisöjä, jotka ovat mukana ja täytyy toimia mukaan ottavasti ja tehokkaasti. Äm, infrastruktuurin käyttömahdollisuuden täytyy olla tärkeä kriteeri. Tässä viittaan artiklaan 13. Äm, myöskin sotilaisen käytön täytyy olla mahdollista. Äm, tulevaisuudessa infrastruktuurissa menetetty huomioon myöskin ympäristölliset seikat. Tässä yhteydessä menetetty noudattaa kaikkia mahdollisia standardeja Euroopan unionissa niin, että voisimme yhä vastustaa saastumista ja ilmastonmuutosta. Meidän täytyy ottaa huomioon myöskin poliittinen konteksti, jossa me olemme, olemme kohdanneet suuria kriisejä. Ja meidän täytyy sotilaalliseen liikkuvuuteen suhtautua kaukonäköisesti. Meidän täytyy toimia niin, että ähm, emme aiheuta ähm, liikkuvuuden vähentymistä sotilaallisella alalla tai luonnonkatastrofien yhteydessä. Meidän täytyy äh, lähestyä sotilaallista liikkuvuusmahdollisuutta laajasti niin, että me teemme mahdolliseksi sekä etelä pohjoinen suunnassa että itälänsi suunnassa laajan tehokkaan liikkuvuuden. Paljon kiitoksia. Uh, from, uh, the committee of... Kiitos alueiden komiteasta Isabel Bordonel seuraavaksi. Hän on esittelijä ja hänellä on kaksi minuuttia puheaika. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja tästä kahdesta arvokkaasta minuutista, jonka alueiden komitealle soitte. Ja todellakin alueet ja paikkakunnat ovat erittäin tärkeässä roolissa, kun puhutaan liikkuvuudesta ja liikenteestä. Ja haluaisin kiittää erityisesti edustajan edustaja, joka tässä puhui alueiden roolista liikkuvuuden näkökulmasta. Ja me olemme muuttaneet omia suunnitelmiamme voidaksemme osallistua täysin rinnoin tähän työhön. On hyvä, että parlamentti ottaa huomioon niillä alueilla asuvat ihmiset ja heidän huolenaiheensa, jotka heitä ovat äänestäneet, on tärkeää, että alueiden näkökulma otetaan huomioon ja on hyvä, että asiaa viedään eteenpäin. Minulla tänään iltapäivällä on jo kokous muiden asianosaisten kanssa 21.9. on aikaa tehdä esit- tai muutosehdotuksia vielä tähän alueiden komitean raporttiin. Ja tämä lausunto tai raportti esitetään sitten alueiden komitean täysistunnossa 8. ja 9. päivä lokakuuta ja todellakin mekin olemme tätä vieneet tarmokkaasti eteenpäin. Verkkojen Eurooppa on hyvin tärkeä väline näiden asioiden kehittämiseksi ja budjetista täytyy pitää huolta, saada siihen tarpeeksi julkista rahoitusta. Valitettavasti kunnianhimon taso on tässä jäänyt vähän alhaiseksi ja tämä on tärkeä asia Euroopan uskottavuuden näkökulmasta, jos esimerkiksi sijoitetaan valtavaa, valtavia rahamääriä rekkaliikenteeseen, joka saastuttaa aivan valtavasti. Eli täytyy nyt todella ottaa huomioon nykyajan vaatimukset, täytyy kaikin tavoin parantaa yhdessä näitä liikennekäytäviä ja erityisesti panostaa rautatieliikenteeseen, jonka avulla voidaan torjua ilmastonmuutosta ja ottaa huomioon Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteet, joka täällä tulikin mainituksi. Kiitos. Kiitos sitten Euroopan komission puolesta. DG Move käyttää puheenvuoron edu, herra Oliver Siller. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kolmea rinnakkaisesittelijää heidän tekemästään työstä ja siitä, että on kovasti tuettu verkkojen Euroopan välinettä mietintöluonnoksen ajatuksiin komissio voi hyvin yhtyä ja mukaan lukien niihin kohtiin, joissa sanotaan, että tekstiä pitäisi vahvistaa tai parantaa. Minä haluaisin mainita muutaman seikan täältä. Ensinnäkin synergiat. Synergiat ovat yksi uusi asia, jonka haluaisimme mukaan, ja on tärkeää, että kaikki optiot pidetään mukana. Eli siksi on tärkeää, että pidetään mukana kuvassa myös se mahdollisuus, että olisi yhteisiä työohjelmia tiettyjen asioiden osalta. Ja sitten rahoitusvälinen yhdistäminen, tämä on monimutkainen seikka, mutta emme ole koskaan ajatelleet, että tämä yhdistely tulisi avustusten sijaan, verkkoon Euroopassa suurin osa budjetista käytetään jatkossakin perinteisiin avustuksiin, mutta jos ajatellaan kokemusta kahdesta viimeistä eh, rahoitusyhdistelyä, esityksistä on saatu, että kyllä on mielenkiintoista saada myös yksityistä rahaa tähän mukaan. Tässä pitää nyt toimia uuden varainhoitoasetuksen mukaisesti, joka on juuri hyväksytty, ja me haluamme tältä osin kyllä jotain teknisiä seikkoja parantaa, jos ajatellaan rahoituslähteiden yhdistämistä ja sitten voi vaikuttaa siltä, että eh, tietyt seikat ovat vähän merkittäviä, mutta kuitenkin on tärkeää korostaa tätä eh, tutkimus rahoitusmahdollisuutta. Jos se onnistuu, niin sitten saataisiin eh, hyviä hankkeitakin, enkä tarkoita tässä eh, teoreettisia tutkimuksia, vaan ihan insinööritutkimuksia, ympäristövaikutustutkimuksia. Eli on tärkeää, että tämä yhteisrahoitustaso pidetään 50 prosentissa näillä kolmella eri alalla. Ja sitten liikenneprioriteetteja on tärkeää ottaa esille tämä tasapaino tämän verkoston lisää eh, uudistamisen osalta. Micro, alors veuillez fermer le vôtre et prenez celui de votre voisin, ce sera beaucoup plus simple. C'est horrible. We'll use this one. Voilà, c'est okay. parfait. Uh... Niin, tämä toinen mikrofoni siis. Minä puhuin tässä liikenne alan prioriteeteista pitää pitää tasapaino yllä uudistamisen ja verkoston kehittämisen välillä. Sitten ilmastoa koskevia kohtia on paljon. Olette nähneet meidän ehdotuksemme. Jos ajatellaan esimerkiksi lentokenttiä, emme ole sitä mieltä, että ne olisivat täysin tukikelpoisia, jos ajatellaan, että pitää lähteä ilmastosta liikkeelle. Ja sitten sotellinen liikkuvuus, voimme täysin yhtä parlamentin ajatuksiin siitä, että tarvitaan lisää yksityiskohtia tähän välineeseen niitä koskien, ja että pitää erityisesti vahvistaa niitä takeita, että e, todellakin investoidaan e, kaksi käyttöön. Ja tarvitaan suhteellisuutta jatkossakin, ei tietysti koko TNT ole kaksi näissä käytössä eli sotilasliikkuvuudessa, vaan pitää nyt tarkasti erottaa se, mikä on sotilaallista ja mikä on infrastruktuuriinvestointia. Ja sitten lopuksi koskien digitaaliasioita täällä pyydettiin, että pitäisi eh, paremmin eh, määritellä yhteistyötä koskeva hanke. Tähän voimme yhtyä, mutta se ilmaisu, mikä valitaan, ei saa kuitenkaan rajoittaa niitä hankkeita, joita voitaisiin rahoittaa. Eli olisi hyvä, jos olisi avoin eh, tapa tämä määritellä ja millä me tätä mietimme jatkossa. Eli kaiken kaikkiaan kiittäisin tästä mietinnöstä ja me, millä me teemme Estilän kanssa lisää työtä jatkossa. Kiitos. Yes, thank you very much. Uh, I think we have now Kiitos. Nyt yksi minuutti vielä esittelijöille lyhyitä vastauksia varten. Aloitan edustaja Marineskusta. Very good. Mr. Telitska. Hän ei halua käyttää puheenvuoroa edustaja Telitska. Jos oikein kestä, milloin nyt sitten kaksi minuuttia? No, vakavasti ottaen kaksi lyhyttä huomiota. Ensinnäkin ähm, kysymys sisävesi, liikenneyhteyksistä eh, ja niiden modaliteeteista. Olemme varmaankin tehneet tämän selväksi, mutta sisävesi liikenneyhteyksiin liittyen komission täytyy myöskin tarkastella sitä, mikä tilanne on eh, komission eri pääosastojen välillä. Minä tiedän, että tietyt projektit olisivat edenneet paljon nopeammin, jos eh, eri pääosastot olisivat kommunikoineet nopeammin. Tämä on jotakin, mikä komissio varmaankin tietää erittäin hyvin. Sitten Euroopan parlamentin valvonta. Me tarkastelemme tätä asiaa edelleen. Tulemme tämän tekemään eri kollegoiden kanssa aivan varmasti tulevalla kaudella ja vahvistamaan tätä. Ja sitten komission reaktion liittyen, no tämä on yksi tapa katsoa asioita. Toinen tapa katsoa asioita on se, että minä todellakin haluaisin saada toteutettuvia toteutettua tärkeitä projekteja. Ja tässä tarvitsemme jäsenmaita ja siinä tilanteessa, että varat eivät riitä. Meidän täytyy löytää oikea ratkaisu ja oikea tasapaino, mutta sitten vielä sananen sotilasalan liittyen, erityisesti edustaja Kramerin kommentteihin liittyen, mutta muidenkin. Me emme ota tätä rahoitusta liikenteestä, vaan päinvastoin meillä on lisärahoitusosuus, joka ei ehkä riitä, mutta tämä on siis lisärahoitusta ja me haluamme varmistaa, ettei se mene vain sotilaallisiin hankkeisiin, vaan kaksikäyttöisiin hankkeisiin. Eikä sotilaallisuus tarkoita sitä, että lähdemme sotaan huomenna. Eikä tämä tarkoita edes sitä välttämättä, että me haluamme puolustuksen alla jossakin toimia nopeasti – Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että Etelä-Italiassa tapahtuu jotakin. Meidän täytyy raskasta kalustoa, joka on osittain sotilaallista kalustoa, voida siirtää sinne nopeammin. Hyvät kollegat, pyrkikää ymmärtämään, että tämä on tärkeä seikka, että me ollaan kasvattamaan myöskin tehokkuutta. Kiitos. Ja viimeisenä vielä Henna Virkkunen. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin käyttää kaikkia kiittää kaikkia puheenvuoroista ja näkemyksistänne. On hyvä, että tässä on eriäviä mielipiteitä ja totta kai tämä on aika lupaavaa, koska kaikki ovat yksimielisiä siitä, että verkkojen Eurooppa on oikein hyvä, hyödyllinen ohjelma ja kaikki pyrkivät äh, sijoittamaan rahat tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tämä on lupaavaa sen tulevaisuutta silmällä pitäen ja odotankin jo innolla tätä tulevaa yhteistyötä. Levé, just! Hyvät kollegat, ennen kuin lähdette, haluaisin kiittää kolmea esittelijäämme. Haluaisin kiittää tässä työstä, jota he vielä jatkavat. Tarkistusten jättämisen takaraja on kello 18.13. päivä syyskuuta ja 9. päivä lokakuuta käsittelemme niitä. komission ITRE ja komissio TRAN. Meidän täytyy vetää tästä hyvin tärkeä johtopäätös. Olemme ymmärtäneet kaikki jotakin tänä aamuna. Me olemme kaikki uudemman tulivuoren juurella ilmaston suhteen. Me emme enää voi jättää sitä sivuun. Me tarvitsemme läpileikkaavan lähestymistavan energian, liikenteen ja myöskin digitaalialan välille tulevaisuudessa. Me emme saa jaoitella ajatteluamme siiloihin. Meidän täytyy myöskin varmistaa se, että me puhu kahdella äänellä. Me olemme COP21 sopimuksen allekirjoittaneet, joten emme nyt investoimissa saa toimia aivan päinvastoin kuin tuo sopimus edellyttäisi. Meidän täytyy olla tarkkaavaisia ja haluaisin kiittää esittelijöitämme siitä, että he näin toimivat. Kiitoksia ja kokous päättyy.